kai olemme valmiita tulemaan milloin tahansa kertomaan teille ja käymään läpi yksityiskohtia. Kiitoksia kovasti, herra I thank you very much, Commissioner Malmström. Paljon kiitoksia komission jäsen Malmström. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Ja nyt siirrymme minuutin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Dias de Mera. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionissa on 30 miljoonaa henkilöä, jotka kärsivät ähm, vähäisestä ravinnosta. Ja lisäksi on valtava määrä ihmisiä, jotka elävät köyhyysrajan alapuolella. Me tarvitsemme ruokapankkeja. Me tarvitsemme sellaisia menettelyjä ja sellaisia äh, toimenpiteitä, joiden kautta voimme tukea näitä vähävaraisia ihmisiä ja voimme ruokkia näitä vähäisestä ravinnosta nauttivia ihmisiä. Komission pitäisi asettaa sellaiset järjestelmät, joiden kautta voidaan hankkia maitoa, riisiä ja viljatuotteita. Ja kun ajatellaan sitä, että nyt on vähennetty budjettia, jonka avulla pyritään tasapainottamaan tilannetta, niin nyt on todellakin tehty historiallisia päätöksiä, jotka eivät suinkaan vahvista solidaarisuutta. Me toivomme, että Puola uutena val- puheenjohtajavaltiona ja Euroopan parlamentti ottaa huomioon nämä vähävaraiset henkilöt ja näillä selvät ihmiset ja näitä kyseisiä budjettikohtia lisätään. Kiitoksia. Ja seuraavana Flashikova Kiitoksia, hyvä puhemies. Yhteisön lainsäädäntö, joka koskee merikysymyksiä, on erittäin monimutkainen ratkaisu ja se liittyy oikeuskäytäntöön. Hyvin usein Kysymys on aviopareista, jotka tulevat eri valtioista ja oikeuden ratkaisut ovat silloin vahingollisia lapsille, jos avioero tapahtuu. Ja näin on, tärkeää, että Euroopan unioni harmonisoi avioliittolainsäädäntönsä. Olkaa hyvä ja puhukaa hieman hitaammin.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 Seuraavaksi edustaja Weigel. Gazo. Kiitoksia. Kiitoksia. Todistamme taas vakavia tapahtumia Gaasan alueella. Tämä alue ja aihe on erittäin konfliktiherkkä. On käyty paljon keskustelua medioissa, mutta tällä hetkellä emme tiedä vielä mitään tilanteen ratkeamisen suhteen. Kysymyksessä on se, pystymmekö me omaksumaan vastuumme ja vakavasti keskustelemaan niistä tapahtumista, joita Gaasassa tällä hetkellä tapahtuu. Vuodesta 1927 lähtien monet ihmiset ovat eläneet erittäin huonoissa olosuhteissa, jotka viime vuosina eivät ole parantuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti ei ole lähempänä ratkaisua kuin se on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kahden välinen ratkaisu on ainut mahdollinen ratkaisu, jotta nämä maat tunnustaisivat toisensa ja pystyisivät rinnakkaiseloon. Tämä on mahdollista vain, jos Israel tunnustaa palestiinalaisten ihmisarvon ja oikeudet. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana edustaja Matias. Kiitos puhemies. Tämän ilmoitettiin Porton ja Vigon välisen rautatieyhtiön avaamisesta. Ja tällä alueella elävät ihmiset äh, kärsivät tästä, mutta tällä hetkellä äh, tämä linja ei vastaa modernin äh, elämän laadun tarpeita ja se on aiheuttanut ongelmia. Euroopan tulisi panostaa entistä paremmin kestävään liikenteeseen ja rautatieliikenteeseen. Portugalissa on tehty Troikan teettämiä tutkimuksia, joiden mukaan yli 800 kilometriä Portugalin rautateistä kaipaa uudistamista. Parlamentti kuitenkin on hylännyt ehdotuksen siitä, että annettaisiin rahoitusta tälle, koska tämä ei kuulunut budjettivajan laskelmiin. Eikä tällaisia investointeja pystytty tekemään joten tätä rautatiereittiä ei modernisoitu. Tämä on todella valitettavaa. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Dodds. Kiitoksia, hyvä puhemies. Vaalipiirini Pohjois-Irlanti on nähnyt monia muutoksia viime vuosien aikana. Se on vakavampi ja, vakaampi ja rauhallisempi alue, jossa voi elää terrorismin jälkeen, jolloin monet menettivät henkensä. Siitä huolimatta syvään juurtuneet ongelmat ovat yhä edelleen tosiasia. Olemme äskettäin saaneet nähdä, millä tavalla terrorismi on vaikuttanut kahden nuoren sotilaan kuolemaan, jotka oli tarkoitus juuri lähettää Afganistanin. Ja miten äskettäinen kapinointi Belfastissa osoittaa sen, että yhteisön väliset jännitteet saattaa, saattavat yhä aiheuttaa väkivaltaisuutta. Hyvin usein Muurit erottelevat yhteisöjä, erottelevat ne, joilla on huono terveys, huono koulutus ja niin poispäin eh, toisesta väestön osasta. Viimeaikaisen vierailunsa aikana eh, Pohjois-Irlantin komission jäsen sai nähdä, miten tärkeä panos pohjois irlantin peace, eh, rauharahastolla on Pohjois-Irlannin tilanteeseen. Hän tukee sitä rahastoa ja toivon, että tässä parlamentissa voimme saada tuon rahaston toiminnan jatkumaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Kukan. Komisia stanovisko k novej maďarskej ústave. Táto téma sa obšírne kesäkuussa Venetsian komitea omaksui kantansa liittyen Unkarin lainsäädäntöuudistukseen. Mielestäni tämä on positiivinen merkki ja toivottavasti Unkarin hallitus tulee pohtimaan tätä ilmaistua kantaa, jos me tarkastelemme naapuruussuhteita Slovakian ja Unkarian välillä. Me huomaamme, että Unkarin perustuslailla on vaikutus Slovakiaan. Unkarin perustuslaki määrittelee, että se vastaa ulkomailla asuvien unkarilaisten kohtalon ja olot kuitenkin näissä maissa, joissa unkarilaisia vähemmistöjä asuu. Nämä ovat sellaisia maita, jotka ovat vastuussa unkarilaisten kansalaisten oikeuksista. Tämä ei riipu niin kutsutusta äitimaasta Unkarista. Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota tähän ongelmalliseen tilanteeseen Unkarissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Plum. Korostan, miten tärkeää on niiden työntekijöiden merkitys, jotka ovat mukana EU-hankkeen rakentamisessa. Euroopan kansalaiset hyödyntävät tätä eri jäsenvaltioissa ja rakentavat uutta Eurooppaa. Työmarkkinoihin ei kohdistunut paineita, kun työmarkkinat vapautettiin päinvastoin. Ne ovat lisän, tämä vapauttaminen on lisännyt talouskasvua. Ja kun työskennellään tietyssä maassa, niin silloin ollaan mukana tuomaan talousarviota rakentamassa. Sen seurauksena pitäisi saada myös sosiaaliturvaetuuksia. Siitä syystä vetoan Hollannin viranomaisen avaamaan työmarkkinansa Romanian ja Bulgarian työntekijöille – useat asiantuntijat ovat arvioineet tätä oikeutta näin työntekijöihin. Puhemies, kiitoksia edustaja Plammi ja seuraavana edustaja Barbanova. Puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne lukuisiin tapauksiin Sofian lentokentällä siellä matkustajien matkatavaroita on avattu ilman mitään valtuutusta ja tavaroita näistä matkatavaroista on hävinnyt. Olen saanut paljon valituksia matkustajilta, joiden matkalaukkujen lukot on murrettu ja sieltä on viety rahaa ja henkilökohtaisia tavaroita. Mitään kontrollia Sofian lentokentällä ei ole järjestetty, vaikka paljon valituksia on tullut. Turvallisuus, termien heikkous ja helppo pääsy näihin matkustajien matkatavaroihin voivat olla riski terroristi hyökkäykselle tai muille traagisille seurauksille. Haluaisin pyytää viranomaisia Bulgariassa vaatimaan tiukkoja kontrolleja ja myöskin sitä, että he laittaisivat Sofian lentokentän lisenssin jäihin. Kiitoksia. Jimenez is our next. Kiitoksia edustaja Jimenez seuraavana. En defensa de los derechos Perusoikeuden puolustamiseksi pyydän, että toimi elimet, jotka ovat siitä vastuussa, kävisivät läpi San Sebastianin liittyvän kulttuuripääkaupunki päätöksen. Uskon, että tässä käytettiin valintaan poliittisia syitä ja tämä taas aiheuttaa syrjintää muille ehdokkaille. kulttuuripääkaupunkihankkeella halutaan edistää rauhan hanketta. Tietääkseni Baskimassa on ETA-terroristijärjestö ja se hallinnoi esimerkiksi San Sebastianissa. Emme saa antaa voimakasta ääntä sellaisille, jotka eivät tuomitse terrorismia. Missä on oikeus vapauteen ja arvokkuuteen? Ei ainakaan San Sebastianissa – siellä meidän ystävämme Turgai, Salva, minä ja muut eivät jää kuulematta. Me uskomme vapauteen, emme siihen, että käytetään väkivaltaa. Sitten kun San Sebastian on vapaa kaikille ja se jättää uudelleen ehdokkuuden, se voidaan ottaa huomioon. Heidän täytyy oppia kunnioituksen kulttuuri niitä kohtaan, jotka ajattelevat asiasta eri maina eri tavalla. Batasuuna ja sen järjestöt eivät ansaitse tällaista kohtelua. Madame. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Vergio. Merci, monsieur le président. Je... Kiitoksia, herra puhemies. Haluaisin ilmaista pahastumiseni liittyen näihin laivoihin kohdistuneihin hyökkäyksiin Gasassa äh, rauhan asialla olevien ihmisten toimien estämistä ja tämän Gazan saaron vahvistamista. Aktivisteja on ahdisteltu ja laivoja on tuhottu. Kaikki tuomitsevat nämä toimit, mutta meidän täytyy ryhtyä painostukseen Israelia vastaan, sillä he ovat toistaneet väkivaltaisuuksia, joita viime vuonna tapahtui. Meidän pitää välttää verilöyly, missä oikeus on. Ne, jotka tukevat Palestiinan kansaa, joutuvat oikeuden eteen tai heitä solvataan. Ranskassa monet ovat joutuneet leimatuksi siksi, että he ovat tukeneet tätä avustuslaivastoa. Tätä ei voida sietää. Missä, niin missä Israel voi jatkaa palestinalaisten sortoa ja murhaamista, ei siksi, että he ovat juutalaisten kansa tai valtio, siksi ei voida ajatella kuitenkaan, että he puhuvat kaikkien juutalaisten nimissä. Juutalaisten joukkomurha toisen maailmansodan aikana oli hirvittävä tapahtuma ja minä toivon, että se oltaisi voitu estää, mutta tämä ei kuitenkaan oikeuta Israelia tekemään mitä tahansa rankaisematta. Meidän täytyy ryhtyä rauhanomaisiin toimiin kansalaisten kanssa meidän täytyy taistella yhdessä, jotta voisimme saada tämän Gaasan saaron lopetetuksi. Thank you. Now I give the floor to Madame Gardia Zabal. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Gardia Zabal. Kiitos puhemies. Haluan käyttää tämän tilaisuuden kertoakseni, kuinka tyytyväinen olen siitä, että San Sebastian on valittu vuoden 2016 kulttuuripääkaupungiksi, mutta haluan myös pyytää, että juurin tekemät päätöstä ei enää kritisoitaisi tai että ei arvostettaisi tämän kaupungin esittämää hanketta. Olemme kaikki hyvin tyytyväisiä tähän päätökseen ja yhteinen tavoite oli kulttuuri. Tähän osallistui tuhannet eri tahot ja ihmiset. San Sebastian on tärkeä kulttuurikaupunki. Siellä on jazzfestivaali, ihmisoikeusfestivaali ja elokuvafestivaali. Mutta tämä projekti menee pidemmälle. Se tarjoaa erilaisia tapahtumia kulttuurin vihreistä alueista, G20 kansalaisjärjestökysymyksiin ja ruokamaailman tapahtumiin. Tämä suuri kaupunki on ansainnut tämän valituksi tulemisen. Tämä ei ollut poliittinen päätös. Kiitoksia. Gracias. Our next speaker will be Mr. Segedi. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Segedi. Hét éve tagja Magyarország. Kiitoksia, hyvä puhemies. Unkari on ollut EUn jäsenvaltio seitsemän vuoden ajan. Se on riittävän pitkä aika, jotta voidaan tarkastella tilannetta. Vuonna 2004 sanottiin unkarilaiset, että jos liitytään EU-hun, niin silloin voi avata vaikka leipomon viinissä. Todellisuus ei kuitenkaan ole sellainen unkarilaiset ansaitsevat 340 euroa keskimäärin kuukaudessa, kun Länsi-Euroopassa palkka on jossain 2000 euron korvilla. Unkarilaiset opettajat ansaitsevat paljon vähemmän kuin länsi-eurooppalaiset kollegansa. Sama koskee myös eläkeläisiä. Ja on aivan totta, että noin 300 ihmistä jäätyy kuoliaksi, ja tämä siis ensimmäisellä vuosisadalla jääty kuoliaksi Unkarissa, emmekä saa edes avattua leipomoa Viinissä, eikä sokeritehtaitakaan enää ole Unkarissa. Syynä siihen, miksi liityimme EU-hun, oli se, että olisimme saaneet parempaa palkkaa. Kiitoksia edustaja Preda saa seuraavan puheenvuoron. Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule președinte. Kiitoksia paljon, herra puhemies. Minä haluaisin puhua päätöksestä, joka viime perjantaina tehtiin joka tämä tapahtui Tanskan parlamentissa. Me saimme erittäin huonoja uutisia. He halusivat säilyttää Saksan rajalla kontrollit ja minä haluaisin vastustaa tätä päätöstä rajoittaa Euroopan kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Uskon, että ei voida hyväksyä sitä, että poliittiset puolueet käyttävät tällaista kiristystä sillä ne haluavat olla populisteja. Minä uskon, että eurooppalaisten nuorten edun pitäisi olla kaikkien päätösten keskiössä jäsenmaissa, ja haluaisin pyytää komissiota reagoimaan nopeasti, kuten se lupasikin, ja toivon, että tanskalaiset viranomaiset tulevat palaamaan tähän valitettavaan päätökseen. Kiitoksia. Now I will give the floor to... Kiitoksia ja seuraavaksi Chabata Baidi. Az Unió és Kína gazdasági kapcsolatainak fejlesztés. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin ja Kiinan välisten taloussuhteiden kehittyminen on erityisen tärkeää. Samalla meidän täytyy myöskin keskustella ihmisoikeuskysymyksistä. Valitettavasti Unkarin pääministeri ei niitä käsitellyt ja mitä Rubani tulee, hän totesi, että Kiina on strateginen kumppani. Maa, joka ei kunnioita ihmisoikeuksia ja polkee tibetiläisten oikeuksia, niin pitäisikö Kiinaa pitää strategisena kumppanina näissäkin kysymyksissä vai kun ulkoministeri kävi maassa. Tiibettiläiset eivät saaneet mielenosoitusoikeutta ja hyvin monet Unkarin parlamentin jäsenet protestoivat sitä vastaan. medialainsäädännön hyväksymisestä olisi pitänyt puhua myöskin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bilbao Barantika. Kiitos puhemies. Viime viikolla tuomioistuin, jossa oli komission virkamiehiä, oli sitä mieltä, että San Sebastian pitää valita vuoden 2016 kulttuuripääkaupungiksi. Tämän juurin mukaan tämä baski maa, jossa on erilaisia etnisiä väestöjä, todella tämän ansaitsee. Tämä on ollut kansalaisten hanke ja koko yhteiskunta ja sen toimielimet ovat olleet tässä mukana. Viime vaaleissa kansa halusi vallan vaihtuvan Donostiassa. Kuitenkin jotkin poliitikot ovat sitä mieltä, että tämä aiheuttaa vaaraa koko valtiolle. Tässä on syydetty, sy, syytetty jopa tätä kulttuuripääkaupunki Juria. Ne aiheuttavat kysymyksiä. Meidän täytyy tulla miettiä, miten suhtautua Baskimaahan. Meidän täytyy antaa siitä myönteinen kuva. Emme ole pelkästään terrorismin kehto, ja tällainen hanke todella voi tuoda rauhaa muassaan. Madame Basescu will be next. Kiitoksia edustaja Basescu seuraavana. Paljon kiitoksia herra puhemies. Hiljattain erittäin tärkeä aihe oli esityslistalla liittyen uudelleenjärjestelyihin. Valitettavasti keskustelu kosketti vain tämän projektin pintaa eikä sen sisältöä. Hallinnollisen uudelleenjärjestelyn teema on erittäin nykyaikainen, erityisesti uusille jäsenmaille. Ja tästä näkökulmasta Euroopan parlamentille se on tärkeää, sillä siinä on kaksi päätavoitetta. Eurooppalaisten rahojen parempi käyttö ja paikallishallinnon parempi mukaanotto muuttua. Samaan aikaan me keskustelemme keskittämisen purkamisesta ja tämän vuoksi on erittäin tärkeää keskustella hallinnollisesta uudistamisesta Euroopan unionin tasolla, sillä strategisen kehityksen näkökulmasta seuraavina vuosina tämä prosessi tulee johtamaan suurin uudistuksiin vanhassa kommunistisissa maissa. Kiitoksia. I will give the floor now to Senor Milana. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Fukushiman tapahtumat vaikuttavat edelleen hyvin vakavasti. Mereen virtaa edelleen radioaktiivista ainetta, joka on huomattavasti enemmän saastuttava kuin mitä on ajateltu. Eikä esimerkiksi jalostettujen tuotteiden suhteen ole asetettu mitään uusia sääntöjä. Me tuomme hyvin paljon tonnikalaa Kaakkois-Aasian maista, tai Kaakkois-Aasian myös viedään hyvin paljon japanilaista kalaa, ja Euroopan päätynyt kala saattaa sisältää Japanista tuotava, tuotua kalaa. On tärkeää, että tiedetään, mistä tuote on peräisin. Tällä hetkellä kuluttajat tietävät, missä tämä purkki on tehty, mutta ei kuitenkaan missä sen sisältö on tuotettu. Meidän täytyy puuttua tähän yhteisellä kalastuspolitiikalla, mutta uusi tilanne astuu voimaan vasta kahden vuoden kuluttua. Ja Somerin mietintö ja siihen liittyvä asia astuu voimaan sekin vasta kolmen vuoden kuluttua. Kuluttajilla on oikeus avoimeen ja välittömään tietoon, ja komission täytyy toimia asiassa todella nopeasti. Portas, Kiitoksia. Seuraavana edustaja Portas. O Parlamento grego aprovou um novo pacote de medidas de austeridade. Kiitoksia puhemies. Olemme hyväksyneet sellaisia säästömenettelyitä, jotka vaikuttavat kansamme tulevaisuuteen. Euroopan unioni on myös vaatinut näitä menettelyitä, eli Euroopan unionin samalla tavalla vastuussa. Portugalissa olemme ottaneet käyttöön myös lisäveron, joka vaikuttaa erittäin moniin eri toimintoihin. Euroopan unioni on vastuussa näistä eri menettelyistä siitä syystä, että Euroopan unionilla on pakko mielle taistella budjettialijäämää vastaan. Irlannin hallitus kertoi sitä, että se raskee ALV-tään äh, remontti- ja renovointitöissä. Miksi tämä ei ole mahdollista esimerkiksi Portugalissa? Nämä ovat matkailusta eläviä maita. Jos laskemme ALVtä, niin se mahdollistaa sen, että voimme hyödyntää sitä paremmin ja hyödyntää myös Irlannin esimerkkiä. Kiitoksia edustaja Gutierrez seuraava. Kiitos puhemies. Viime lauantaina tuhannet eurooppalaiset juhlivat Gay Pride-tapahtumaa Euroopassa 30 vuotta sen jälkeen, kun löydettiin ensimmäinen AIDS-tapaus maailmassa. HIV, AIDS, vastainen taistelu toimii hyvin eri tavoin eri yhteiskuntaluokissa ja eri maailmankolkissa. Ja siksi homoseksuaalien oikeudet ovat erilaisia riippuen missä he asuvat. Vielä 76 maata asettaa homoseksuaaliset suhteet rikos, rikoksenalaiseksi ja on jopa viisi maata, jossa tästä langetetaan kuolemantuomio. Ja siksi YK on päätöslausuma, joka hyväksyttiin 6, 17. kesäkuuta, on äärimmäisen tärkeä. Siinä perätään sitä, että näissä maissa todella puututaan tähän asenteeseen ja halveksutaan tällaista asennetta. yhteen, tasa-arvoinen kohtelu on kaikilla tasoilla hyvin tärkeää, jotta kaikki saavat oikeat, ja samat oikeudet. Näin näytämme suuntaa EU-ssa kaikille muillekin. Kiitos. Gracias, señor. Kiitoksia. Teixeira saa seuraavan puheenvuoron. Obrigado, señor presidente. Kiitoksia, herra puhemies. Viime viikolla komissio julkaisi ehdotuksensa liittyen rahoitusnäkymiin vuoteen 20 asti. Tämä teksti oli hyvin tasapainoinen, eikä se kosketa suuriin eurooppalaisiin politiikkoihin. Se säilyttää seitsemän vuoden aikavälin rahoitusnäkymille. Ja Eurooppa 2020-strategian päämäärät ovat mukana ja meillä on rahoituskysymysten suhteen tasapainoisia ratkaisuja. Tämä budjettikysymys on erittäin tärkeä. Me luotamme eurooppalaiseen lisäarvoon ja puhumme alueellisesta kohesiosta, mutta tässä on unohdettu kaikkein syrjäisimmät seudut. Niillä on yhä erityisasema, mutta niiden tuet ovat vuonna 2020 79 miljardia pienemmät ja ne ovat riittämättömät, jotta ne pääsisivät tavoitteisiinsa. Seuraavaksi edustaja Ensiu. De luna trecută, Parlamentul Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti tuomitsi päätöslausemansa avulla Ukrainan hallituksen toimet jota se on harjoittanut oppositiojohtajia vastaan. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että tuon tapainen toiminta ei ole ainoastaan Euroopan ulkopuolella tapahtuvaa, vaan myös Euroopan unionin sisällä Romaniassa. Tämänhetkinen hallitus on nimittäin onnistunut valtavan osan oikeusjärjestelmästä ja presidentti hyödyntää jokaista tilaisuutta tässä mielessä, sillä Hän aina pidättää mielivaltaisesti henkilöitä ja niin edelleen. Tämä on aivan yleinen käytäntö Romaniassa. Euroopan parlamentin tulisi tuomita Euro- Romanian hallituksen toimet, sillä se vaarantaa oikeusvaltion periaatteet. Ihan samantapaisen päätösasema kuin Ukrainan tapauksessa. Kiitoksia ja seuraavaksi edustaja Vattimo saa puheenvuoron. Kiitos. Aion puhua teille Torino-Lyon välisestä huippunopeusjunasta. Euroopan unioni aikoo antaa tälle hankkeelle 672 miljoonaa euroa tietyn ehdoin. Ensinnäkin se, että tässä konsultoidaan paikallisväestöä, jota ei kuitenkaan ole tosiasiassa kuultu koskaan, vaan heitä on todella tässä asiassa ahdisteltu äh, Susan Laaksossa. Toinen kriteeri on se, että työn aloittamisessa noudatetaan tiettyä aikataulua. Näitä aikatauluja on kuitenkin lykätty mielivaltaisesti usean kertaan. Tällä hetkellä ainoa työt, jota alueella on tehty, on tällainen rajattu alue, jossa toimii 900 virkamiestä, joiden tehtävänä on pitää kansalaiset alueelta poissa. He ovat osittain laittomia. Ja jos EU lähtisi tässä mukaan. Se hyväksyisi tällaisen Italian hallituksen petoksen tällä, tällä alueella. Achtung, banditi, Achtung. Cretu. Domnule președinte, de la 1 iulie Olanda aplică măsuri ce îi discriminează grav pe cetățenii români și bulgari care alături de cei extracomunitari. Kiitoksia puhemies käytössä menettelyitä, jotka syrjivät Romanian ja Bulgarian kansalaisia. Romania on onnistunut tekemään kaikkeensa, mitä sen on pitänytkin teke- tehdä, mukaan lukien se on ollut edesottamassa yhteisen talousarvion rakentamista. Minusta jäsenvaltiolla ei ole oikeutta syrjiä toisen jäsenvaltion kansalaisia, joilla on aivan samat oikeudet. Valitettavasti tällainen egoistinen käytös on yhä voimistumassa, vaikka kriisin tulisi osoittaa, että yhtenäisyys ei ole pelkkää sanahelinää. Olemme aiemmin puhuneet Tanskan päätöksestä ottaa käyttöön sisärajatarkistuksia. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi mahdollistaa sitä, että Euroopan unioni joutuu populistipuolueiden käsiin, jotka hyökkäävät Euroopan unionin perusarvoja vastaan saadakseen itse poliittista hyötyä. Haluan, että Euroopan komissio äh, vaatii näitä hallituksia toimimaan niin, että kaikki Euroopan unionin kansalaiset saavat tasa-arvoiset oikeudet Euroopan unionin maaperällä. Kiitoksia. Edustaja Alfano seuraavana. Puhemies, eilen 60 000 italialaista osoittivat mieltään Susan Laatsossa tätä huippunopeusjuna absurdia no, junahanketta kohtaan. Minä Euroopan parlamentin jäsenenä tuomitsen kaikenlaisen väkivallan, tulipa se sitten äh, tämän hankkeen vastustajilta tai poliitikoilta. Kaikki tietävät, että tätä junaa ei koskaan tehdä. Onko mahdollista pitää tällaista aluetta 20 vuotta näissä käsissä? Tässä on jätetty huomiota se, että tällaiset hankkeet tehdään kansalaisille ja kansalaisia kuulen, ei eri poliittisia tahoja huomioiden. Euroopan 662 miljoonaa euroa ja siihen liittyvät aikarajat on ylitetty jo useaan kertaan. Miksi Italia tällä tavoin saa erityiskohtelua, jota ei anneta muille jäsenvaltioille? Pyydän, että vetomusvaliokunnan ihmiset tulevat katsomaan, mitä Valdisuusassa tapahtuu. Emme saa unohtaa näitä ihmisiä ja heidän syitään. Yeah. And when we speak, we don't show any transparent. Now I give the floor to Mr. Lu Kiitoksia, kun puhutaan, ei näytellä mitään kalvoja. Ja seuraavana puheenvuoron saa edustaja Luhan. Could speak from the place where you are sitting. Voitte puhua aivan siellä, missä istutte. <laughs> Eli saan puheenvuoron. Kiitoksia paljon. Tässä arvoitetussa tekstissä vuodelta 2011 komissio pyrkii takaamaan uuden eh, tavan tarkkailla kohesiopolitiikkaa ja me tarvitsemme useita vaiheita tähän uuteen arviointijärjestelmään pääsyyn. Riittävä tiedosto, tiedon keruu, tavat ovat erittäin tärkeitä elementtejä tämän arvioinnin toteuttamisessa meidän tarvitsee aloittaa nyt näiden askelten valmistelu. Jäsenmaiden ja komission pitäisi saada aikaan selkeä suunnitelma asiantuntijoiden kouluttamiseksi. Tämän lisäksi yhdistysrakenne ja paikallishallinto pitäisi ottaa mukaan ihmisten kouluttamiseen ja tiedostotiedon keräämiseen. Kiitoksia. Tudor. Kiitoksia edustaja Tudor seuraavana. Hyvät naiset ja herrat, tänään 4. heinäkuuta me juhlimme Yhdysvaltain itsenäistymisen juhlapäivää. Tämä on ihailtava päivä joka merkitsee erään valtion syntyä. Haluaisin muistaa tätä omalla tavallani. Voisin lainata eräitä kirjailijoita. Mark Twain on erittäin hyvä, että Yhdysvallat löydettiin, mutta olisi ollut parempi, jos me olisimme onnistuneet kiertämään sen. Henry James. Haluaisin mennä Amerikkaan kuolemaan, mutta en koskaan koskaan elämään. Edward VIII. Minua kaikkein hämmästyttävin asia Yhdysvalloissa on se, kuinka vanhemmat alistuvat lapsilleen. Albert Camus, eräänä päivänä meidän pitää valita Venäjän ja Amerikan välillä. George Washington, ihmiset, joilla ei ole uskontoa, heitä ei voi johtaa. Ja heillä on paljon mielessään. Kiitoksia. Sarbu is next. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa edustaja Sarbu. Kiitos puhemies. Alle 50 prosenttia opiskelijoista kykeni tänä vuonna läpäisemään ylioppilaskirjoitukset. Tämä on huonoin tulos viimeisen 20 vuoden aikana. siitä syystä, että hallitus antoi vain 2,73 prosenttia BKTstä suuntasi sen siis koulutukseen. Se on ehdottomasti matalin budjetti, joka meillä koskaan on ollut koulutuksessa. Opettajat eivät enää halua jatkaa, koska rahaa ei ole riittävästi. Ja viime vuosien aikana ei ole suinkaan investoitu tällä sektorilla. Kouluja on lakkautettu kysymättä asiasta vanhemmilta, opettajilta ja niin edelleen. Ja näin, kaik, näin tapahtuu silloin, kun Euroopan unioni tulisi pohtia Eurooppa 2020 tavoitteita e, koulutuksen ja tietotaidon eteenpäin viemistä. Kiitos. Ja seuraavana puheenvuoron saa Hilda Puhemies, on Herra, että Lopez Grande on joutunut näin äh, valtavan tuomion kohteeksi Tanskassa. Toiseksi haluaisin kommentoida Gathan ja Flotian tilannetta. Vili Mair, hyvä ystävämme, on äh, joutunut kärsimään Marlan tilanteesta. Ja kolmanneksi San Sebastian ja sen pormestari ja tämä kulttuuripääkaupunki Hanke Tässä mukana oli myös Puolan Wrocław. Nämä kaupungit ansaitsevat tämän statuksen. Ne ovat pyrkineet tähän jo kauan. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin, kaikki hankkeet toteutetaan hyvin. Kiitos puhemies. Gracias. Kiitoksia. Se oli viimeinen puhuja. Ja näin voimme lopettaa tämän kohdan käsittelyn esityslistallamme. Edustaja minä te ette ollut paikalla minuutti sitten. Luulin, että menitte jo kotiin. No tulitte takaisin, saatte siis puheenvuoron. Kollegi, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä puhun täältä tiedottakseni teille ongelmasta, joka edelleen on ratkaisematta maassani. Hallituksemme on viemässä yhtä aluetta täydelliseen kaaukseen, koska se on antanut oikeuden kanalaiselle yritykselle rakentaa sinne kultakaivoksia. Hinta on erittäin matala ja mitään Äh, asiakirjoja ei ole ympäristövaikutuksista. Tämä koskee myös sitä, että alue on suojeltua aluetta ja osa Natura 2000-aluetta. Miten voidaan kokonainen alue tällä tavalla tuomita kaaukseen? Kuinka paljon hallitus saa tästä itselleen? Haluan, että kiinnitetään huomio tällaisen selkeästi korruptoituneeseen päätökseen. Haluan myös, että tästä asiasta tiedetään Euroopan komissiolla, sillä jos ei Bulgarin, niin ainakin Eurooppa onnistuu siinä, että tämä alue voidaan säilyttää, joka on erittäin kaunis alue. Kiitoksia, hyvä puhemies, siitä, että sain vielä puheenvuoron. Kiitoksia. Nyt hyvät kollegat, siirrytään seuraavaan kohtaan. Silvana Raptin mietintöön, yleispalvelu ja hätänumero 112.